So good afternoon uh, everybody. I'm, um... No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Ja ensinnäkin tervetuloa tähän erityisen valiokuntakokoukseen. No itse asiassa tämä on normaali kokous, mutta erityinen siinä mielessä, että tapaamme nyt e- viimeistä kertaa tällä kaudella, joten toivotan tervetulleeksi kaikki valiokunnan jäsenet. Monilla kollegoilla, joilla on haastava vaali edessä. Heillä pitää varmaan äm, olla vaalikampanjassa, mutta hienoa, että täällä on kuitenkin kollegoita, jotka ovat tehneet tärkeiden asioiden kanssa työtä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kaikki internetissä meitä katselevat. Tämä on nyt melko erikoinen sali. Tässä on keskellä aika iso tyhjä tila. Meillä on täällä Thomas Mannin vaalipiiristä tietääkseni vierailijaryhmä. Tiedän Thomas Mannin hyvin. Hän ei ole tämän valiokunnan jäsen, mutta hän tekee työllisyysasioiden kanssa töitä joten, ja tekee oikein hyvää työtä, joten tervetuloa tänne. Nyt täytyy sanoa, että tämä valiokunta on nyt saanut koko lainsäädäntötyönsä sekä muun työnsä päätökseen tällä vaalikaudella, joten meillä ei ole lainsäädäntötyötä tai esittelijöitä tänä iltapäivänä, mutta me halusimme tänne komission jäseniä kutsua, joiden kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä monen lainsäädäntöehdotuksen parissa viitenä viime vuonna. Halusimme kuulla näitä komission jäseniä. Ideana on se, että komission jäsenet kertovat kokemuksistaan ja opeistaan, joista haluavat meille kertoa ehkä keskeneräisistä asioista tai tulevista toimista. Se me tältä varmasti kuulemme pian. Ei jos, äh, kuulla asiasta, joka tulee ensi kaudella. Siitä annoimme päätöslauselman, mutta emme sitä muuten käsitelleet. Komission jäsen voi siitä puhua. Ja lisäksi meillä on neljältä sitten äänestys. Hienoa, että Korea de Campos, joka on esittelijänä, on äh, täällä tänään, sillä meidän pitää hyväksyä tämän kirjan luonnos budjettivaliokunnalle. Valitettavasti komission jäsen Mimicha, joka olisi kovasti halunnut tulla tähän kokoukseen, sillä hän halusi tällaisen kertomuksen muun muassa esitellä, kertomuksen kuluttajasuojapolitiikasta. Hän halusi sen esitellä, koska tämä on julkaistu tänään tämä kertomus, mutta valitettavasti hän äm, ei, hän ei nyt valitettavasti päässyt paikalle, koska hän on, voi pahoin tänään. Meillä on siis äm, kello neljältä T-tauko, 16.10 siis ja 10 yli 5 Michel Barnier tulee kertomaan omista äh, lainsäädäntöaloitteestaan. Ja sitten kokouksen jälkeen meillä on kokteilitilaisuus. Toivottavasti, toivottavasti tämä ö, innostaa teitä jäämään tänne loppuun asti. Ja toivottavasti neuvostostakin tulee sinne osallistua ja näin voimme yhdessä juhlia tämä näiden viiden rakentavan vuoden yhteistyön päätöstä. Haluaisin vielä myös mainita, että viimeinen uutiskirjeemme on nyt julkaistu. Siinä on tämmöinen eh, lyhyt katsaus eh, minulta ja sitten ö, eh, hieman tietoja komission jäsenistä. Haluaisin kiittää kaikkia sihteeristössä ja, ja toimitusryhmässä, jotka ovat tehneet tätä uutiskirjatta. Tässä ö, on itse asiassa uutiskirjassa jätetty pieni tyhjä tila. Siihen voitte allekirjoituksia kerätä, nimikirjoituksia siis. Itse olen Semetan, Algidas Semetan allekirjoitan siihen jo ottanut. Joten tässä olivatkin puheenjohtajan ilmoitukset. Voisinko nyt hyväksyä pöytäkirjan, äh, tai siis esityslistan? Esityslistahan pitää muodollisesti hyväksyä. Oliko muita Pitääkö pöytäkirjan, pöytäkirjaajakin hyväksyä? Tämä on siis tämä muodollinen osuus kokousta. Kaksi pöytäkirjaa on teille jaettu, hyvät jäsenet. Tämän kokouksen loppuun mennessä tai kokteiltilaisuuden, jos siihen siis vielä silloin vielä pystytte niin siihen mennessä, teidän pitää kertoa, voitteko hyväksyä tämän pöy- nämä pöytäkirjat vai ei. Rova Styler. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Malcolm. Niin, itse asiassa tämä on viimeinen kokous, jota sinä johdat, joten haluan sanoa, että on ollut erittäin hienoa tehdä töitä, vaikka olemmekin poliittisesti eri puolilta, mutta on ollut ilo olla mukana tässä valiokunnassa ja olet ollut erinomainen puheenjohtaja, hyvin oikeudenmukainen ja hyvin johtanut työtä ja se tapa, joten tätä, jolla tätä valikuntaa on johdettu, se pitäisi olla se tapa, jolla kaikkia valokuntia johdetaan. Eli tulevaisuudessa et todella ole täällä enää, tämä on sinun viimeinen työpä, työsi täällä, joten haluaisin kiittää kovasta työstä kaikkien muidenkin puolesta. Valitettavasti täällä ei ole paljon ihmisiä paikalla, mutta haluan kaikkien puolesta kiittää erinomaista puheenjohtajamme. Mr. Manders. Herra Manders. To the kind word. Niin, Malcolm vielä Katrin sanoihin lisäisin, että haluaisin toivottaa sinut tervetulleeksi tähän hopeatalouteen. Sinähän tiedät, että hopea on tämä vähän varttuneempien vaaleja. Kiitos paljon. Nyt tässä käytetään komission jäsenen aikaa, mutta haluaisiko joku vielä kommentoida? Hän nimittäin menee vielä äh, talousasian valiokuntaan. No, ehkä vielä myöhemmin voimme jatkaa tätä keskustelua, mutta kiitos paljon näistä kehuista. No niin, <laughs> nyt tämän pitkän johdannon jälkeen. Tämä on erityinen päivä. Minulla on ilo antaa puheenvuoro komission jäsen Shemetalle. Ja tervetuloa myös hänen tiimilleen, joka on tehnyt meidän kanssamme yhteistyötä. Öm, herra Zelinski on tehnyt meidän kanssamme paljon esi- e- e- esimerkistä yhteistyötä. Hän nimittäin tullikoodeksi asiassa oli, oli aktiivinen. Sehän on, se oli äm, isoin asia meille, sillä siitä tehtiin monta uudelleenlaadintaa ja delegoituja ja täytäntöpanosäännöksiä oli paljon. Äh, voimme tästä varmasti kertoa tai puhua vielä myöhemminkin. Ähm, se on ollut meille siis suuri asia, mutta meillä oli myös myös muita tärkeitä asioita, nimittäin esimerkiksi teollisen tekijänoikeuksien tulli täytäntöönpano. Ja olemme pitäneet tiivistä yhteyttä tulliasioissa teidän avullanne. Olemme käyneet myös eri tulliviranomaisten luona maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Kiinassa ja Intiassa sekä myös Istanbulista mainitakseni vain kolme. Olemme siis tehneet paljon vierailuja ja olemme siis todellakin ottaneet huomioon tämän tärkeän asian ja levittäneet näitä tärkeää työtä, jota te olette tehneet. Tervetuloa siis nyt komission jäsen saa puheenvuoron ja sen jälkeen valiokunnan jäsen voivat esittää kysymyksiä. So. Yeah. <laughs> you on speak, she's on the speakers Ah, okay. No niin, eli avataan sitten puhujaluettelokin heti. Kiitos Malkon tästä johdannosta. <clears throat> Hyvää iltapäivää, hyvät jäsenet, hyvät osanottajat tässä kokouksessa. Olen iloinen siitä, että saatoin nyt eh, tämän valiokunnan viimeisessä kokouksessa tavallaan tehdä yhteenvetoa tehdystä työstä. Ja olen täysin yhtä mieltä Malcolmin kanssa siitä, että olemme saaneet paljon aikaan tällä vaalikaudella, tällä parlamentin vaalikaudella, ja voidaan olla ylpeitä näistä saavutuksista. Vaalikauden alussa vuonna 2010 maailma oli aika huonossa tilassa. EU ja työnsä käynnistynyt komissio kohtasivat melkoisen haasteen. Agenda yhteinen agenda, joka kaikilla EUn toimielimillä oli, keskittyi sen ympärille, että oli tarvetta toipua kriisistä ja päästä takaisin talouden elpymisen tielle. Me vieläkään ole täysin tältä korpivaiksuolta päässeet, mutta olemme päässeet aika pitkälle sen jälkeen. Omasta puolestani ja voin sanoa, että olen ylpeä saavutuksestani, saavutuksesta omalla vastuualueellani ja olen tietoinen siitä, että monet näistä saavutuksista olivat mahdollisia koska parlamentti oli mukana asioiden hoidossa ja myöskin antoi voimakasta tukea. Erityisesti tänään minä olen täällä ilmaistakseni arvostukseni rakentavasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä tämän sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asioiden valiokunnan kanssa. Haluaisin lyhyesti käydä lävitse sitä, mitkä minä näen pääsaavutuksiksemme niillä alueilla, joista minä vastaan. Tulli, petoksen torjunta ja verotus. Ensinnäkin muutama kommentti työstä tullin alalla. Todellakin tehokas ja sujuva kaupan kulku on tärkeää Euroopan kilpailukyvylle. Saman aikaan on tehokkaasti valvottava omia toimintaketjujamme ja keskityttävä riskeihin, jotta voidaan varmistaa se, että Eurooppa on turvallinen ja sen kuluttajat ovat turvassa ja että suojellaan EUn sisämarkkinoita kokonaisuudessaan vetoa, petoksia ja mm, salakultusta vastaan on hyvin tärkeää. Tämä, tässä olemme saavuttaneet paljon edistystä sekä ajatellen sitä, miten olemme edistäneet kaupan virtoja, parantaneet valvontaa, hyvin pitkälti myös tämän paljokunnan ansiosta. Uusi unionin tulikoodeksi tarjoaa nyt perustan sille, että pannaan toimeen nykyaikainen todella Euroopan laajuinen sähköinen tulliympäristö. Tässä haluaisin erityisesti kiittää Silvana Raptia, Ulle Schmittiä ja Heide Ryyleä ja ennen kaikkea Constance Le Grippiä ja tietysti myös sinua, Malcolm. Te kaikki työskentelitte äärimmäisen rakentavasti neuvoston kanssa ja yhdessä löysitte tien, jolla saatettiin sovittaa yhteen turvallisuus ja se, miten voidaan edellistää luotettavien kaupankävijöiden toimintaa. Kuten korostettiin tiedonnoissa, joka koski tulliliittoa, tulilainsäädännön nykyaikaistaminen oli ensisijainen askel kohti paremmin toimivaa, kestävää ja yhtenäistä tulliliittoa vuoden 2020 mennessä. Koodeksin hyväksyminen oli tärkeä virstanpylvä. Se voi olla sellainen, josta voisin, voidaan olla ylpeitä. Totta kai työtä on edelleen jäljessä, jäljellä täyteen toimeenpanoon, mutta kuitenkin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me olemme nyt lyöneet lukkoon seuraavat virstanpylvää. Askel askelta lähestyminen, jota edistettiin Matteo Salvini mietinnössä, on tie, jota seurataan. Ja monet kiitokset myös Rafaele Baltasaarelle hänen ponnistelustaan sen varmistamiseksi, että Tuuli 2020 ohjelma hyväksyttiin. Nyt tämä EUn avaininstrumentti, jolla tuetaan nykyaikaistamista, on olemassa. Toinen prioriteetti, joka asetettiin vuoden 2012 tiedonannossa, oli Tuliliiton hallinnan tarkastelu on jotakin, mikä on myöskin käynnistynyt. Nykyinen hajautettu toimipano- ja hallintojärjestelmä tuliliitossa on sellainen, että siinä on joitakin heikkouksia. Esimerkiksi yhtenäinen lainsäädännön toimeenpano. Ja mitä tulee välttäm turhaan ja, ja kalliiseen päällekkäisyyteen tapahtuu IT-alueella. Tämän vuoden maaliskuussa 28 tulliviraston pääjohtajat pyysivät sitä, että saataisiin enemmän vertailukelpoisuutta tuloksissa ja toimeenpanossa ja korostat myös sitä, että on tarpeen korostaa poliista profiilia, joka on tullilla ja niillä palveluilla, jotka tullit palvelut antavat eh, palveluina EUn yhteiskunnalle. Tulevina kuukausina me valmistaudumme siihen, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Nämä tätä koskevat esitykset tullaan esittelemään ennen minun toimikauteni päättymistä. Seuraava komissio ja seuraava parlamentti tulevat sitten asettamaan kunnianhimon tason. Toivon, että tämä taso on lähes ainakin yhtä korkealla kuin se on ollut että EUn tulliunioni pidetään huipputoimijana kansainvälisesti vertailtuna. Mitä tulee sitten kansainvälisiin kumppaneihimme? On ollut huomattavia ponnisteluja, joilla on pyritty edistämään kumppanuutta ja yhteistyötä naapureiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Me olemme huomattavasti vahvistaneet tuliyhteistyötä kolmansien maiden kanssa niin, että on saatu tuettua ja täynnettyä kotimaisia ponnisteluja. Me olemme keskittyneet kauppaan, helpottamiseen, toimintaketjujen turvallisuuteen ja IPRn toimenpanoon tärkeimpien kumppaneidemme kanssa. Tämä on hyvin tärkeää että myöskin autorisoitua taloudellisen toimijan konseptia, ja ajattelen, joka koskee lukuisia kauppakumppaneita. Luotettavat EUn toimijat voivat nyt jo nauttia tästä kaupassa Yhdysvaltojen, Japanin ja Sveitsin ja Norjan kanssa. Odotan, että me myös saavutamme keskinäisen tunnustamisen Kiinan kanssa hyvin pian. Monenkeskisesti VTOn sopi, kaupan helpottamisen sopimuksen loppuun saaminen välillä oli huomattava voitto. Se oli merkki uudesta ajasta. Tullien osalta maailmanlaajuisesti EUn tullit voivat johtaa tässä tietä eteenpäin. Se, että helpotetaan kaupan kulkua sen ohessa olemme myöskin voineet saada aikaan edistystä EUn suojelussa. Voimme sanoa, että nyt tarjoamme parempaa suojelua monillakin tavoin. Kansalaiset, sisämarkkinat ja myöskin teolliset tekijänoikeudet ovat tästä esimerkkejä. Tulella on huomattava merkki, merkitys siinä, miten estetään väärennettyjen tuotteiden saapuminen EUn markkinoille. Se, että tehokkaasti suojellaan teollisia tekijänoikeuksia, on ollut yksi komission pääprioriteeteista ennen kaikkea minun tulli toiminnassani. Olen nyt samanlaisen sitoumuksen heijastuva myöskin tästä talosta. Haluaisin tässä kiittää Jürgen Kreutzmannia hänen ponnisteluistaan siinä, että saisin aikaan uusi asetus, joka koski tulien toimeenpanoa IPRn osalta. Extended the scope of IP rights to be... Tämä asetus tullaan, joka koskee näitä oikeuksia, joista kielenoikeuksia tullaan panemaan toimiin, se on helpottanut menettelyjä. Kuitenkin on jotakin hankalia alueita, kuten yhä kasvavat internetin myynti. Me olemme nähneet kuitenkin, miten olemme helpottaneet ja yksinkertaistaneet tulien toimintaa, ja olemme pyrkineet ottamaan huomioon sidosryhmät tässä yhteydessä. Tässä asetuksessa myöskin kiinnitetty huomiota siihen, miten lääkkeet ovat saatavilla. luottavan sen suhteen, että tämä on nyt lopullisesti ratkaistu. Olen myös iloinen todetessani, että asetus ei ollut pelkästään sellainen, että oli ehdotettu, josta neuvoteltu ja hyväksytty tällä vaalikaudella. Se on jo toiminnassa. Ensimmäistä tammikuuta asetus on todellakin sellainen, että sitä sovelletaan. Ja, ja kopis äh, tietokanta, joka on yhteydessä kaikkiin eu jäsenvaltioihin, on nyt täysin toiminnassa. Sitten hyväksyttiin uusi asetus, joka koski tulientoimenpanoa tällaisten tekijänoikeuksien osalta. EU on myöskin voinut asettaa standardia maailmanlaajuisesti tällaisten tekijänoikeuksien suojelun osalta tulien kautta. Minä tiedän, että amerikkalaiset ja kiinalaiset ystävämme pyrkivät etsimään e, uusia ajatuksia meidän asetuksestamme. Aiemmissa puheenvuorossani tässä valiokunnassa olen tehnyt viittauksia komission aloitteisiin, jotka liittyvät tuotevarmuuteen. Me olemme hyvin pitkälti tehneet työtä tällä alueella mukaan luettuna myöskin muut viranomaiset ja kauppa. Nyt olemme panemassa toimeen monivuotista toimintasuunnitelmaa, jossa pyritään valvomaan tuotteita. Tämä tulee parantamaan meidän rajavalvontamme tehokkuutta. Komissio rohkaisee kaikkia jäsenvaltioita panemaan toimeen nämä suuntaviivat. Me tulemme osoittamaan erot rajavalvonnassa ja pian meillä on yhteinen lähestymistapa siinä, mitä hallitaan riskejä rajalla. Olen iloinen vuodessani todeta, että tämä valiokunta, ennen kaikkea Krister Schaldemuse ja Jürgen Kreutzmann, ovat tukeneet komission asiantuntijatyöryhmää, mitä tulee tuonnin valvontaan ja yhteensovittamiseen. Tämä teidän antamanne tuki on hyvin arvostettua. Viimeisten neljän vuoden aikana yleisesti katsottuna systemaattinen elektroninen riskinhallinta on pantu toimeen osana ydin, ydintekijänä kaikessa EUn tullitoiminnassa. Turvallisuus korjaus Security Amendment oli yksi tärkeä asia, joka liittyy tähän valtaisiin IT-hankkeisiin, joita on toteutettu, mutta siinä onnistuttiin. Me olemme oppineet tästä uusia läksyjä. Sitten on pyritty maailmallisesti identifioimaan riskejä, riskituotteita, joita tuodaan EU-hun tulemaan edelleen yksi prioriteetti seuraavalle komissiolle. Resurssit, joita kansallisissa hallinnoissa on, ovat vähentymässä, joten se, että on tehokkaampaa resurssien käyttöä, on yhä tärkeämpää. Ajatellen prioriteetteja, jotka on määritelty Tulliliiton tilatiedonannossa EUn tulkin, tullien riskihallinta on jotakin, mitä jatkuvasti tarkastellaan ja arvioidaan. Viime vuoden tammikuussa tiedonanto riskinhallinnasta ja toimitusketjun varmuudesta oli sellainen, että sinne määriteltiin olemassa olevat aukot ja heikkoudet, joihin pitää tarttua. Strategia ja toimintasuunnitelmalla on pyritty parantamaan ja vahvistamaan riskinhallintaa, tullaan lyömään lukkoon tulevina kuukausina. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, tulleista direktiivi, joka koskee tullirikkomuksia ja pakotteita oli jotakin, mikä pantiin toimeen viime vuonna. Esitettiin vuonna. Tavoitteena on se, että pannaan samankaltaisesti toimeen velvoitteita, jotka tulevat unionin tullikoodeksista. Tämä on ratkaisevan tärkeä elementti sen ratkaisemiseksi, että tulliliitolla on yhtäläiset tulokset ja että siinä kohdellaan kauppaa samalla tavoin kaikkialla EU:ssa. Haluaisin kiittää Konstantin Grippiä ja Evelin Gebhardtia siitä työstä, jota he ovat tehneet päätösohjelman luonnostelemisessa ja tuessa, jota tämä valiokunta on ilmaissut tehdylle esitykselle. Minä toivon, että tämä perinne siirtyy eteenpäin ja toivon, että uusi parlamentti pystyy tukemaan tätä tärkeää aloitetta samalla päättäväisyydellä. Mitä tulee sitten päättäväisyyteen, niin haluaisin myöskin kiittää Antonio Correide Campusia, hyvin tehokkaasta työstä, jota hän on tehnyt mietinnössä, joka koski meidän esitystämme siitä, että vahvistettaisiin Euroopan petoksen torjuntakapasiteettia uudistamalla asetusta 515-97 keskinäisestä avunannosta. Sen vielä tuki, jota valiokunta on antanut, on hyvin arvostettua. Olen iloinen todetessani, että mietintö näyttää olevan valmis äänestettäväksi vielä ennen vaalikauden päättymistä. Kun suurin osa, suurin osa yhteistyöstä on tapahtunut tullien alueella, toinen kysymys, joka meillä on ollut yhteinen, vaikkakin vähäisemmässä määrin kiinnostusta herättänyt, on verotus. Ajattelen nimenomaan sitä, että pyritään täydentämään digitaaliset yhteismarkkinat. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan tästäkin. Ennen kaikkea siitä, miten harjoitetaan e-kaupan verotusta ja siitä, mikä on tilanne olemassa olevien aloitteiden osalta. Ensimmäinen tammikuuta 2015 Uudet ALV-säännöt varmistavat sen, että verotetaan taloudellisesti merkittävää elektronisen palveluiden tarjontaa kuluttajille siellä, missä niitä hyödynnetään. Me harjoitamme yht, läheistä yhteistyötä kansallisviranomaisten ja kaupunkiharjoittajien kanssa one-stop-shop-periaatteella, joka mahdollistaa rekisteröitymisen yhdessä maassa myöskin sellaisia sellaista myyntiä varten, joka harjoitetaan toisessa jäsenvaltioissa. Tämä on huomattava yksinkertaistamista liikealalle. Olen myöskin ottanut huomioon Pablo Arias Echeverias, Echeverian mietinnön, joka koskee digitaalisia yksityismarkkinoita, jossa pyritään laajentamaan tämän One Stop Shopin toiminta-alaa. Nykyinen ALV-lainsäädäntö sisältää joitakin esteitä räjäyttävälle kaupalle, ennen kaikkea pienille yrityksille, joita ei suinkaan rohkaista harjoittamaan kauppaa muissa jäsenvaltioissa. Laajempi One Stop Shop mahdollistaisi pääsyä sisämarkkinoille paremmin. Ennen kaikkea mitä tulee siihen, että myydään, myydään tuotteita kauemmaksi internetin kautta. Minun yksikköni ovat ryhtyneet välttämättömään valmisteluun tässä asiassa, mulla on vaikutusarvioinnin. Ja tässä voisi, tästä voisi olla apua seuraavalle komissiolle siinä, kun se päättää askelista eteenpäin. Lähivuosina komission täytyy myös tarttua haasteisiin, jotka liittyvät siihen, että löytää ratkaisuja digitaalisen talouden verottamiseen. Ennen kaikkea siihen, miten täytetään ylipäätään verotetaan ylipäätään digitaalista taloutta siksi, että oli tarpeen saada reilua verotusta ilman, että pyritään estämään kasvua tällä tärkeällä sektorilla. Ei ole olemassa mitään helppoja vastauksia tai nopeita ratkaisuja. Seuraavan komission täytyy löytää hyvä perusta, Seuraavan komissiolla on hyvä perusta asioiden pohdinnalle eh, korkean tason asiantuntijaryhmän mietinnön muodossa, joka tullaan esittelemään kesään 2014 mennessä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin lopettaa kommenttini tähän ja mielelläni kuulla teidän kommenttianne. Ja sitten myöskin, ennen kuin kuulen teidän kommenttinne, haluaisin todeta, että on ollut kunnia ja ilo tehdä työtä teidän kanssanne. Minä toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuudessa täällä parlamentissa tai mihin täältä menettekin. Haluaisin myöskin osoittaa kunnioituksen ja erityiset kiitokseni miehelle, jonka erityinen henkilökohtainen panos on vertaansa vailla. Malcolm, sinun henkilökohtainen panokseni työlle ja ennen kaikkea tämän valiokunnan menestykselle on ollut huomattavaa. Epäilemättä minä uskon, että sinun erinomainen puheenjohtajuutesi ja sinun henkilökohtainen sitoutumisesi ratkaisun löytämiseen on ollut se, mikä on ollut merkittävää. Tällainen poikkeuksen johtajuus arvaitsee, ansaitsee erityisen mainonnan ja erity, maininnan erityiset kiitokset. Olen pahoillani kuullessani, että et jatka tätä työtä. Sinä jätät todellakin hyvin suuren tehtävän jonkun muun täytettäväksi. Kiitos tarkkaavaisuudestanne ja aloitan mielenkiinnolla keskusteluamme. Kiitos. Well, thank you. Thank you. Um, well, thank you very much. Kiitos, kiitos paljon noista kehuistanne. Haluaisin kiittää myös siitä, että mainitsitte kaikki valiokunnan jäsenet, jotka ovat olleet tekemässä tätä työtä, sillä, ähm, sillä tämä yhteistyö on ollut menestyksen perusta. Olemme tehneet paljon työtä ratkaisujen löytämiseksi ja olemme saaneet tuloksia aikaiseksi. Ähm, on hienoa, että muistutitte näistä kaikesta tuloksista. Jotkut näistä lainsäädännöistä, jotka mekin olemme hyväksyneet, ovat nyt jo toiminnassa. Niitä pannaan täytäntöön ja ne tuottavat tuloksia kansalaisille. Se on hyvä muistaa. No niin, nyt meillä on puoli tuntia kysymyksille ja vastauksille. Rova Staila, herra Schwab, Korea de Campos, Manders. Onko muita? Kreutzmann, Ryyle. Herra Schwab oli jo puhujaluettelossa Onko ketään, joka ei halua olla puhujaluettelossa? Otetaan kolme kysymystä kerrallaan ja sitten katsotaan, miten edetään. Steiler, Schwab ja professori Korea de Campos ensiksi. Thank you. Kiitos komission jäsen. Ähm, hyvä puheenjohtaja. Kaksi huomiota. Ensinnäkin tämä digitaalinen talous ja verotus ja sähköiset kirjat. Minä olen kampanjoinut sähköisten kirjojen ähm, puolesta ja julkisissa kirjastoissa se on myös tärkeä kysymys. Ähm, jos emme puutu tähän asiaan, vain ne, joilla on rahaa, pystyvät ostamaan tietoa. Ähm, nyt sitten sähköisten kirjojen verotuksesta, se on tärkeää, mutta haluaisin vielä kuitenkin puhua verojen välttämiseen. Omassa jäsenvaltiossani Koko unionissahan on kyse noin biljoonasta eurosta ja UKssa se on 15,2 tai 20 miljardia. Tämän käyttäytymisen on muututtava ja verojen välttämisen on loputtava. Vaikka tämä hyvän verohallinnon sopimus on hyvä, niin niin silti tässä on mukana vain kolme kansalaisyrityksen edustajaa, kansalaisjärjestön edustajaa ja, ja vain kaksi esimerkiksi ammattijärjestöjen edustajaa. Tämä edustus ei ole hyväksyttävä. Kiitos. Sitten seuraavaksi herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa mutta en kuitenkaan saanut ennen komission jäsenen puheenvuoroa mahdollisuutta yhtyä näihin kiitoksiin puheenjohtajalle. Meillä on tänä illalla kuitenkin onneksi vielä tilaisuus juoda malja tälle, mutta halusin kuitenkin vielä varmuuden vuoksi tässä kiittää puheenjohtajaa jo nyt. Sitten komission jäsen Shemeta, kiitos esityksestä EPP-ryhmän nimissä. Ja minä olen myös samaa mieltä näistä kiitoksista kollegoilla. Tietysti myös EPP-ryhmä on vakuuttunut siitä, että tiettyjä tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta hyvä komission jäsen, ennen vaaleja kansalaiset eivät halua, että tarkastellaan vain sitä, missä ollaan onnistuttu, vaan pitää myös muistaa se, ne asiat, joita ei ole edelleenkään hoidettu. Nyt haluaisin nimittäin tähän jälkimmäiseen puuttua, sillä vaalikampanjahan on jo alkanut. Haluaisin muistuttaa keskusteluistamme vuonna 2009. Puhuimme siitä, mitä EU voi tehdä verotusalalla. Kollega Steiler puhui verojen välttämisestä ja veron kierrosta. Ja valitettavasti kuitenkaan laajasta lainsäädännöstä mutta ei ole tapahtunut paljon. Et tässä puhun ennen kaikkea tupakkadirektiivistä. Ja tästähän, tällä alallahan voitaisiin saada verotuloja paljonkin aikaiseksi. Jos keskitetysti nämä verot voitaisiin kantaa, niin se olisi hienoa. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä, mitä suosittelisitte meille ja voiko seuraava komissio olla vahvempi ja tukea parlamenttia sen suhteen, että verojen kanto, ennen kaikkea tuoteverojen kanto, voisi olla keskitetympää? Kiitos. So you've got some, uh, a challenging agenda. No, todella haastavaa lainsäädäntötyötä on varmasti edessä. Sitten professori Correa de Campos. Eh, Presidentti, bon dia, Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja ja hyvä komission jäsen. Haluaisin ihan lyhyesti kiittää Malcolmia myöskin hänen erinomaisesta työstään puheenjohtajana. On paljon ihmisiä, jotka ovat vähemmän kokeneita kuin hän tällä alalla. Alussa, kun valiokunta aloitti työnsä, muotisana oli tällainen ikään kuin väsymys sisämarkkinoilla, mutta olemme päässeet tästä väsymyksestä eroon. Ja nyt itse asiassa tämän valiokunnan avulla ollaan päästy tällaisesta hitaudesta ja väsymyksestä eteenpäin. Ja nyt kun katsotaan näitä kolmea komission jäsentä, jotka käsittelevät meidän alamme asioita, niin on hyvä huomata tietyt asiat. Tietysti itse näen vain tämän jäävuoren näkyvän osuuden, mutta kuinka näitä aloja itse asiassa voidaan jakaa tällaisessa näin monimutkaisessa maailmassa, jossa toimitte. Tämä on toiminut hienosti kaikki jotkut ehkä ajattelevat että tämä työ ei onnistuisi mutta te olette onnistuneet. Sitä olen ollut vaikuttunut siitä kuinka paljon tullialalla on saatu työtä tehtyä. Kuka olisi uskonut 30 vuotta sitten, että tähän pystytään, kun nämä fyysiset rajat poistettiin maidemme väliltä? Kuka olisi uskonut, että tänä päivänä meillä on komission jäsen, joka työkseen sääntelee tullia ja käsittelee muitakin siihen liittyviä asioita. Eli tämä on se asteittainen saavutus, joka on saatu taloussuhteista, monipuolisuudesta ja sisä, sisämarkkinoista kaupan alalla. No tietysti tulevaisuutta ajatellen henkilökohtaisesti – en todennäköisesti tule olemaan täällä tai komission jäsenkään ei välttämättä ole täällä. Eli se mitä tässä haluaisin sanoa ei kohdistu kehenkään erityisesti. En usko, että välttämättä edes välitä tätä seuraajallisin, mutta kuitenkin haluaisin mainita seuraavat asiat. Ensinnäkin sähköinen kauppa. Seuraavan viiden vuoden aikana tämä varmasti kehittyy huomattavasti ja meidän pitää tehdä paljon töitä tämän asian parissa ja ALV, sen yhdenmukaistaminen. En ole aivan niin optimistinen, että sanoisin, että viiden vuoden kuluttua meillä on yhdenmukainen arvonlisävero käytössä. Meillä tulee olemaan näitä ongelmia seuraavan viiden vuoden aikana ja niitä pitää käsitellä, mutta olen kuitenkin hieman optimistinen, kun ajatellaan kauppalainsäädännön yhdenmukaistamista suuria, suuria edistysaskelia on tehty jo hyvään suuntaan ja uskon, että tämä valiokunta ja myöskin oikeusasioiden valiokunta on tehnyt sellaista työtä, joka tuottaa myönteisiä tuloksia tällä alalla. Ja haluan sanoa, että tämän valiokunnan työ viimeisen viime vuoden aikana ei ole ollut sellaista, että se olisi näkyvillä ainoastaan tänä päivänä, vaan se on ollut todella syvällistä työtä, jota on tehty paikan päällä, ja se on luonut pohjan menestykselle tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Nyt komission jäsen Shemeta voi varmasti vastata näihin kolmeen kysymykseen. Ja sen jälkeen otetaan toiset kolme tai neljä kysymystä. Well, I feel all... Niin. Olen ikään kuin talousvaliokunnassa, jota tuntuu aivan samalta. Sinne olen menossa täältä. Olen siis kuitenkin nyt sisämarkkinavaliokunnassa, mutta yhtä mieltä siitä, että verokysymykset ovat hyvin tärkeitä. Ja tämän vaalikauden aikana olemme pystyneet nostamaan ne todella näkyviin poliittisella agendalla. Ja on mielenkiintoista nähdä, että on näin suurta kiinnostusta verotusta kohtaan – mitä tulee digitaaliseen talouteen ja etenkin e-kirjojen kohteluun, kuten mainitsin alustavassa puheenvuorossani, korkean tason asiantaryhmä työskentelee suositusten parissa, jotka liittyvät digitaalisen talouden kohtelemiseen ajatellen sitä, että helpotetaan digitaalista taloutta, mutta myös, että katsotaan veronkiertoa ja veronkiertokysymyksiä, joista me kaikki tiedämme, että ne ovat hyvin vakava kysymys. Ja tämän, tämän ryhmän raportti julkaistaan vielä ennen kesätaukoa. Joudutankin mielenkiinnolla, minkälaisia suosituksia sieltä, sieltä tulee sitten. Mitä tulee tähän ALVn tasoihin. Tällä hetkellä komissio työskentelee vaikutusarvion parissa, joka liittyy ALVn, alennettuihin ALV-tasoihin, ja tämä liittyy lukuisiin eri kriteereihin, joiden pohjalta tätä tehdään. Tämä arvion pohjalta, ja olen iloinen siitä, että tämä valiokunta itse asiassa on hyvin sitoutunut perinpohjaisiin vaikutusarvioihin, mikä on hyvin tärkeää. Mutta ennen kuin päätetään asiasta tai mennään eteenpäin, täytyy tehdä perinpohjainen vaikutusarvio, jotta voidaan nähdä, mitä ovat hyödyt ja haitat monista toimista. Ja tämä työ on siis edelleen käynnissä. Ja pyrimme tekemään kaiken mahdollisen, jotta julkistetaan tulokset vielä ennen tämän vaalikauden päättymistä. Mitä tulee sitten veronkiertokysymyksiin? Työtä on paljon käynnissä tällä alueella. lähtiin liikkeelle toimintaohjelmista, jotka liittyvät veropetoksiin ja veronkiertoon ja erityisiin suosituksiin jäsenvaltioille, jotka liittyvät tällaisiin yleisiin yleisten väärinkäytösten torjunta sääntöihin ja myöskin toimiin, joita tässä toimintaohjelmassa on, joihin sisältyy muun muassa hyvän hallinnan foorumi verotusta varten. Minä olen kuullut jonkinlaista arvostelua tämän äh, foorumin kokoonpanosta, mutta minulle on vakuutettu, että valinta tapahtuu objektiivisin perustein – ja nyt käytännön työssä ei ole mitään suurta painottumista tiettyyn suuntaan ryhmän jäsenten keskuudessa ja olemme jo saa pitäneet kolme kokousta, siis tämä foorumi on kolme kokousta, jossa kansalaisjärjestön edustajat ovat olleet hyvin aktiivisia omien näkemystensä julkituomisessa. Ja tämä tietysti hyvin voimakkaasti antaa painosta siihen, miten tämä foorumi kokonaisuudessaan toimii. Ja odotankin mielenkiinnolla sitä, mikä se rooli tulee olemaan tällaisena toimeenpanon seuraajana, siis sellaisten, sellaisten asioiden toimeenpanossa, jotka, jotka ovat osa komission toimintaohjelmaa, jossa nähdään, miten jäsenvaltiot sitten omalta osaltaan käsittelevät Äh, tällaisia väärinkäytöksien toimintamenettelyjä, miten ne suhtautuvat näihin sääntöihin, joista olemme puhuneet. Ja tässä myöskin keskustellaan siitä, miten panna toimien suosituksia, jotka liittyvät äh, veroparatiisien vastaiseen äh, toimintaan. Ja kokonaisuudessaan työ tässä työryhmässä on myönteistä, ja se vastannee varmaan tähän kysymykseennekin. Meidän pitäisi siis edetä, mutta se, että meidän pitäisi tarttua siihen, että esittäisimme ajatuksia siitä, miten tämä ryhmä käsittelisi kysymyksiä, jonka mahdollisesti sitten johtaisi myös tulevaan lainsäädäntöön tai lainsäädäntöstyksen tai esitykseen, joka ei ole suorastaan lainsäädäntöä, jota komissio tekisi. Mitä tulee sitten tupakan verottamiseen ja tupakkatuotteiden verottamiseen? Olen yhtä mieltä siitä, että kysymys savukkeiden salakuljetuksesta on todellakin vakava kysymys. Arvioimme, että jäsenvaltiot ja EUn budjetti kokonaisuudessaan menettävät 11 miljardia euroa vuodessa tupakan salakuljettamisen vuoksi. Ja tässä syystä viime vuonna hyväksyimme strategian, laajallisen strategian, jolla torjutaan tupakan salakuljetusta. Tuo strategia on sellainen, jota neuvosto tuki, ja nyt on käynnissä työ toimien toteuttamiseksi, jotka sisältyvät tähän strategiaan. Hyvin tärkeä elementti tässä työssä on, on niin sanottu XETC, pöytäkirja, joka liittyy tupakkaan salakuljetukseen, ja EU allekirjoitti tämän Siis ne, itse asiassa se, mitä nyt voidaan pitää tärkeänä, on, että me ratifioisimme tämän protokollan ja alamme panna toimeen sitä, koska on tietysti maailmanlaajuiset mahdollisuudet pyrkiä jäljittämään tupakkatuotteita. Tämä on otettu käyttöön tällainen järjestelmä myöskin tupakkadirektiivissä, mutta tässä protokollassa pöytäkirjassa me pannaan toimeen kaikkialla maailmassa. Ja on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni edistää tämän protokollan toimeenpanoa kautta maailman, ennen kaikkea keskeisissä osissa maailmaa, kuten äh, Kiina, Yhdistyneet kunnat, Yhdysvallat, joista meille tulee aika lailla salkutettuja tupakkatuotteita. tämä on se tapa, jonka minä näkisin olevan tie eteenpäin meidän työllemme. Mitä tulee sitten tupakan valmisteveroihin, me olemme tekemässä esityksiä, jotka liittyvät siihen, että tehtäisiin muutoksia tupakkadirektiiviin, mutta ajattelen tehokkuutta ja vaikuttavuutta, ajattelen veroastetta, sopimus, joka koskee näitä veroasteita ja myöskin siirtymäkautta. Siitä päästiin erinäisiä vuosi sitten ja joidenkin maiden siirtymäkaudet päättyvät tästä vuoden 2018 jälkeen, joten tarvitaan hiukan enemmän aikaa sen arvioimiseksi, miten tämä uusi järjestelmä käytännössä toimii. Mutta on muitakin puutteita tässä direktiivissä, joihin olisi syytä tarttua. Mitä sitten tulee niihin ongelmiin, joista josta professori Kampus puhui. On totta, että minun tehtäväkenttäni on hyvin mutkikas ja on paljon työtä, joka on hyvin teknistä, jossa tarvitaan asiantuntemusta, mutta yhdessä parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa olemme saavuttaneet monenlaisia asioita nyt tämän kauden aikana – ja olen erityisen ylpeä tietysti erinomaisesta, nopeasta työstä, joka liittyy unionin tulikoodeksiin, mitä olisi ollut mahdotonta edes kuvitella siis sitä, että tällainen mutkikas asiakirja hyväksyttiin näin lyhyen ajan puitteissa. Tai teollisen tekijänoikeuksien toimeenpanoa koskeva asetus, joka luo aivan uuden ympäristön tälle toiminnalle, joka on erityisen tärkeää samoin kuin muutkin kysymykset, joita ei nyt suinkaan uudestaan käymään lävitse. Mutta minusta nyt olemme pisteessä, jossa lainsäädännöllisesti meillä on järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että voimme varmistaa tehokkaan tulliliunionin toiminnan. Meidän täytyy hiukan myös katsoa seuraavia askelia, investoida niihin, hallinnan parantaminen. Minähän mainitsin, että tämän kauden aikana tulemme estelemään myöskin sitä, minkälaisia ovat näkemyksemme seuraavasta hallinnasta ja esittelemme myöskin tietysti ajatuksiamme samoin kuin riskinhallinnasta. Me haluaisimme huomattavasti parantaa riskinhallintaa, jotta voidaan toimia kohdennetummin horisontaalisesti asioista, asioita lähestyen niin, että voidaan jakaa tietoa jäsenvaltioiden kesken ja hyödyntää näitä samoja järjestelmiä riskinhallinnan osalta. Ja jos tämä pannaan hyvin toimeen, se mahdollistaisi jäsenvaltioiden säästää huomattavia summia ajatellen kustannuksia, jotka liittyvät tullitarkastuksiin ja tätä kautta myös sysättäisiin rahaa eh, kaupan harjoittajille, koska, eh, koska heitä arvioi, kohdattaisiin eh, arvion pohjalta, joka yleensä koskee heitä eikä suinkaan tapauskohtaisesti. Totta kai minä tiedän, että meidän täytyy tehdä paljon työtä kansainvälisellä tasolla – sekä kun hyväksyttiin sopimus kaupan edistämisestä VTOssa, on hyvin tärkeää, että tuo sopimus pannaan toimeen kautta maailman. Ja on meidän etujemme mukaista, että se pannaan toimeen, koska me olemme se blokki, joka on erityisesti mukana – kaupan helpottamisen kysymyksissä ja meidän hyvinvointimme riippuu hyvin pitkälti siitä, miten kauppa edistyy, joten on tarpeen poistaa mahdollisimman paljon esteitä kautta maailman meidän kauppasuhteiltamme. Yhdessä niiden asioiden kanssa, jotka te mainitsitte, jotka olisivat mahdollisia prioriteetteja, minusta työ kansainvälisillä foorumeilla, VTOn VTOn kaupan helpottamissopimuksen osalta tulemaan hyvin tärkeä seuraavalle komissiolle. Thank you uh, very much. Um... Kiitoksia. Meillä on vielä aikaa kysymyksille, mutta komission jäsen pitää lähteä talousasian valiokuntaan, joten um, valiokunnan jäsenet olkaa hyvin näpäkkäsanaisia. sanaisia. Rova Ryylä, halusitteko te käyttää puheenvuoron Mandas Kreutzmann ja sitten Colin Langen seuraavaksi? Eli ei muuta. Eli nämä kolme. Ensiksi herra Manders. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen näistä vastauksista, jotka liittyvät verotukseen ja myöskin digitaalisen yhtenäismarkkinoiden verotukseen. Olen saanut kaikenlaisia hätäpuheluita, koska nyt päivittäisissä sanomalehdissä sanotaan, että ei, ei, ei he eivät voi enää kilpailla ja tarvitsevat äh, aikaa analysointiin ja muuhun, mutta tiedätte, että digitaali markkinoilla kaikki tapahtuu hyvin nopeasti, joten toivottavasti voisitte nopeuttaa tätä toiminta, jota emme tarvitse kahta vuotta vielä, jotta saisimme hyvän tutkimuksen ja tuloksia, koska sitten tilanne saattaa olla jo ohi. Ja sitten hieman seuraan sitä, mitä Anders Schwab tässä aikaisemmin sanoi tai kysyi. Tällä hetkellä meillä on olemassa oikeastaan taistelu valmisteveroalalla raja-alueilla. Alankomaissa minun maissani on paljon perheitä, yrityksiä, jotka menevät konkurssiin, koska Alankomaiden hallitus nosti valmisteveroja huomattavasti. Ja tietysti se on yksi eduista, jota saamme yhtenäismarkkinoilta, että kuluttajat jotka menevät Belgiaan tai Saksaan vaikka tankkaamaan ja shoppailemaan raja-alueilla, näemme nyt, että meillä on itse asiassa valtava tuoton vuoto ikään kuin, ja tämä saattaa aiheuttaa paljon konkursseja, joten mielestäni tämä on vääristymä, kun ajatellaan yhtenäisiä toimintamahdollisuuksia, ja kysyisin, että olisiko mahdollista, että ette odottaisi tämän tutkimuksen loppuun saattamista vaan antaisitte esimerkiksi poikkeuksia eurooppalaisista asetuksista tällä hetkellä tilapäisesti kunnes tämä tutkimus on saatu päätökseen ja teette päätöksen koska tämä on tärkeää näille ihmisille ja haluaisin ottaa tämän hätätilanteen esille. Eli sanomalehdet ja myöskin digitaalisanomalehdet ja myöskin nämä valmisteverot polttoaineen osalta ovat tässä tärkeitä. Kiitos toinen sitten Jürgen Kreutzmann. Kiitos, hyvä komission jäsen. Kiitos työstänne. Mainitsitte muutaman kerran jo, että teollisen tekijänoikeuden tullitäytäntöpano on tärkeää, mutta mm, tulliviranomaiset eivät, niillä ei itse asiassa ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. On jäsenvaltioita, joissa on paljon työntekijöitä tulliviranomaisissa, toisissa jäsenvaltioissa taas tulliviranomaiset ovat heikkoja. Ongelmana on sen, että komissio ei voi sanoa jäsenvaltiolle, miten paljon työntekijöitä tulliviranomaisissa pitäisi olla töissä. Voidaanko tämän suhteen tehdä jotain tai voisimmeko ehkä vaihtaa hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä paremmin, sillä kuten tiedätte, meillä on asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullitäytäntöönpanosta ja on tärkeää, että tullityöntekijät voivat puuttua näihin rikkomuksiin. Asetus ei toimi, jos tullityöntekijät eivät sitä pysty panemaan täytäntöön. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Colin Langen. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin nyt kiinnittää huomion aivan eri asiaan, nimittäin hallinnolliseen taakkaan PK-yrityksille. Tästä puhutaan aina vaalipiireissä. Tässä on kyse asioista, joissa on paljon eroja, vaikka standardien pitäisi olla samanlaisia. Tässä on kyse valtuutetuista kaupan toimijoista – ja lähettäjistä. Esimerkiksi Hessenissä on yritys, jolla, joka tarvitsee kumpaakin sertifikaatin. Tämä toinen ö, Tämä toinen sertifikaatti maksoi 25 000 euroa ja toiseen sertifikaattiin meni 3 000 ihmistyötuntia. Mielestäni kyllä byrokratiaprosessissa pitäisi olla mahdollista yksinkertaistaa tätä menettelyä. Miten tulevaisuudessa yleisesti aiotte puuttua hallinnolliseen taakkaan ja näihin yhtäläisiin toimintaedellytyksiin? Kiitos. Good. Thank you. Kiitos näistä kysymyksistä. Nyt sitten puheenvuoron saa komission jäsen. Hän voi vastata ja pitää loppupuheenvuoron. Um, Mitä tulee herra Mandersin kysymyksiin. Olen iloinen siitä, että haluaisitte antaa minulle voimakasta valtaa verotuskysymyksissä, mutta valitettavasti sopimukset eivät anna tällaista toimivaltaa. Ja itse asiassa kaikki veroasiat, joita säädellään Euroopan tasolla, säädellään lainsäädännön muodossa, siis direktiivien muodossa – mutta mainitsin tämän selvityksen, joka koskee digitaalista taloutta. Se ei koske pelkästään digitaalista taloutta, arvioida myöskin muita alennettuja verokantoja. Ja minun aikomukseni on saada työpäätöksen vielä ennen tämän kauden päättymistä ja tuon työn pohjalta sitten voidaan ryhtyä jatkotoimiin, mutta minulla ei ole oikeutta myöntää poikkeuksia tai soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kun sitten puhumme valmisteverojärjestelmistä, meillä on olemassa vähimmäistaso, joka koskee näitä veroasteita Euroopan unionissa. Jäsenvaltiot ovat vapaita sitten asettamaan omat veroasteensa. Tällä hetkellä käymme keskustelua neuvostossa energiaa verodirektiivin uudistamisesta, jossa myös tätä verokantojen järjestelmää tullaan katsomaan uudestaan, mutta neuvottelut ovat hyvin vaikeat. Ja itse asiassa otan huomioon tämän yksimielisyyssään, Meidän pitää saada aikaan yksimielinen sopimus. Minä en näe mahdollisuutta päästä nopeisiin päätöksiin. Mutta itse asiassa jäsenvaltiot kunnioittavat tätä minimitasoa. EU-tasolla meillä on minimitaso, jota täytyy kunnioittaa. Uudet jäsenvaltiot, niillä on siirtymäkausia, mutta nuo kaudet ovat päättyneet. Kun puhuitte Saksasta tai Luxemburgista, ne kaikki kunnioittavat tätä minimitasoa, joten ei ole mitään kysymystä kiistaa tai riitauttaa sitä, mitä ne tekevät, joten EUn tasolla on olemassa nämä minimitasot, vaan on työtä, jota edelleenkin tehdään myöskin neuvostossa, joka liittyy näihin kysymyksiin verodirektiivien osalta, mutta neuvottelut ovat hyvin vaikeat. Sitten herra Kreutzmannin ja kysymys, joka liittyy siihen, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan yhtäläisesti tullin alueella. Tämä on yksi asia, jonka tullihallinnon johtajat jäsenvaltiosta ottivat esille, ja se on kysymys, jonka pitäisi olla meidän hallintoa koskevien suositustemme ytimessä, koska minun ajatukseni olisi, että itse asiassa tullit kaikissa maissa, jäsenmaissa näyttäisivät samalta, vaikka niitä hallinnoidaankin kansallisesti, mutta ne pitäisi olla tavallaan niin kuin pankin haarakonttoreita, eli kun menee jonkin pankin haarakonttoriin, jopa kysymys pienempi pari päästä tai mistä tahansa, niin aina löytyy samat järjestelmät. Ja nyt pyrimme saavuttamaan samantyyppisen tilanteen myös tullin alueella. Ja tietysti kaikki välineet, muun muassa varhainen käytänteiden vaihto. Olen kirjoittanut jäsenvaltiolle, että sisällytettäisiin tulliasiat prioriteettina rakennerahasto-ohjelmiin. Komissio sitten arvioi, mitä kapasiteettia infrastruktuurin muodossa jäsenvaltioissa on ennen kaikkea itärajalla. Rakennerahat voisivat hyvinkin olla auttamassa näisten aukkojen täyttämisessä, joita infrastruktuurissa on. Mä olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy pyrkiä saavuttamaan se, että jokaisessa jäsenvaltiossa tullit toimivat samalla tasolla. Tämä pitäisi olla tavoitteenamme. Mitä tulee sitten yksinkertaistamisiin? työmme itse asiassa komissiossa. Me ehkä tuotamme enim, enimmäkseen sellaisia esityksiä, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen juuri tull, verojen kysymyksissä, esimerkiksi nämä sähköiset laskuttamiset, esitykset, jotka on hyväksytty neuvostossa, ne saattaisivat tuoda mukana 18 miljardin säästöt yrityksille – Samoin myöskin ALV-ilmoitukset, joista parhaillaan keskustellaan neuvostossa. Jos ne hyväksytään, niiden kautta saataisiin myöskin 15 miljardin säädöt, säännökset yrityksille. Mitä tulee sitten unionin tullikoodeksiin, minusta olemme päässeet hyvään kompromissiin, mitä tulee tähän valtuutettujen talouden toimijoiden järjestelmään, ja nämä valtuutetut talouden toimijat ovat, tämä on siis järjestelmä, jolla me voimme edelleen yksinkertaistaa menettelyjä yritysten osalta. Ja minun yksikköni harjoittavat tässä myöskin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen selvittämiseksi, miten edelleen voidaan yksinkertaistaa tätä järjestelmää. Täytyy ottaa huomioon myös se, että aika ajoin jäsenvaltiot saattavat myös harjoittaa tällaista kansallista kultaamista, eli otetaan enemmän vaatimuksia käyttöön kuin mitä edellytetään EU-tasolla, ja meidän tulisi välttää tällaista, mutta tällä valtuutettuun talouden toimijan järjestelmällä me voisimme saada aikaan hyvinkin sellaisia toimia, jotka koskisivat tällaisia luotettuja kaupanharjoittajia tai vähittäiskaupanharjoittajia. harjoittajia. Mutta ne ovat kysymyksiä, joihin täytyy vielä puuttua. Uh, ja nyt kun tämä on viimeinen kerta, kun täällä puhun, haluan todellakin vielä kerran kiittää kaikkia jäseniä tässä valiokunnassa erinomaisesta yhteistyöstä. Olemme saavuttaneet paljon tällä alueella, hyvin teknisellä alueella, siis tullien kysymyksissä. Mutta minusta kaikki varmaankin voivat olla yhtä mieltä siitä, että tullit ovat hyvin tärkeä kysymys ja on hyvä, jos ihmiset eivät pelkästään vain katso, miten ne toimivat, kun ihmiset eivät kyllä näe sitä välttämättä, tullit nimittäin toimivat erinomaisesti, mutta jos olisi ongelmia jotka nousisivat esille tällä alueella, silloin kaikki välittömästi näkisivät sen, miten tärkeä tekijä tullit ovat nimenomaan sisämarkkinoille. Uskonkin, että olemme saaneet aikaan paljon edistysaskelia tällä kaudella, ja vielä kerran haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja Malcolm Haberia erinomaisesta yhteistyöstä ja tällaista hyvästä keskinäisestä ymmärryksestä ja kyvystä löytää kompromisseja joskus hyvinkin vaikeissa tilanteissa. Kiitos vielä kerran. Komissari uh, Komission jäsen, minä haluaisin kiittää teitä kovasti kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta, niiden, jotka ovat täällä tänään paikalla ja niiden, jotka ovat tehneet monien asioiden tiimoilta teidän kanssa yhteistyötä. Olemme merkittävällä tavalla päässeet eteenpäin. Tekemistä riittää vielä, kuten sanoitte, mutta uskon, että ainakin modernisoitu tullikoodeksi ja muut tärkeät toimet, kuten tämä Tulli 2020-ohjelma sekä tämä laskutus aloite. Nämä kaikki ovat tärkeitä ja myös valtuutettuihin talouden toimijoihin panostimme paljon, jotta voisimme taata sen, että tämä todellakin vienti- ja tuontiliikkeitä auttaa ennen kaikkea pienempiä yrityksiä. Tämän olemme saavuttaneet ja se oli mahdollista, koska pystymme tekemään hyvää yhteistyötä. Kiitos siis henkilökohtaisesta panostuksestanne se on ollut meille tärkeä ja kiitos myös teidän tiimillenne ja henkilökunnalle. Kiitos, että osallistutte tähän erityiskokoukseen. Kaikkea hyvää tulevaisuudelle, mitä sitten teettekin seuraavaksi komission puitteissa tai sitten ei. Ja kiitos todellakin tuesta näissä kaikissa tärkeissä asioissa. Okay. We, I don't know whether we have a camera here. anyway, <laughs> somebody may record it. will be recorded on video. You know. okay. <laughs> uh, good. Uh, well... Hyvä. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan tai seurata kahteen kohtaan esityslistalla, sillä jos ette olleet alussa kokouksessa paikalla tai ette saaneet sähköpostia, niin valitettavasti tai, tai haluaisin vielä sanoa, että valitettavasti komission sen Mimicha ei päässyt paikalle tänä iltapäivänä. Varmasti olette pettyneitä, siellä hän, tai hänkin on pettynyt, sillä hän halutti, halusi esitellä meille tällaisen kertomuksen. Se näyttää tältä, toivottavasti teillä on kaikilla kopio siitä jo. Se on kertomus kuluttajapolitiikasta. politiikasta Joten ehdottaisin, että siirrymme nyt äänestämään kirjasta budjettivaliokunnalle. Koreiden Kampos saa hetken päästä puheenvuoron. Tämä on yksinkertainen äänestys, tämä ei ole lainsäädäntöehdotus, joten emme pidä nimenhuutoäänestystä, mutta kirjaamme ylös kuitenkin montako jäsentä on paikalla. on, tai tarkistetaan, onko kaikilla äänestyskortti vai monellako on äänestyskortti mukana? Useimmilla ilmeisesti. No tarkistamme myöhemmin. Öö, ja minäkin taidan äänestää. Etukäteen nyt haluaisin, ettei tule mitään antikliimaksia, niin haluaisin sanoa, että komission jäsen on itse asiassa, komission jäsen Shemeta on tehnyt lehdistötiedotteen työstämme. Se on komission nettisivuilla, mutta voimme lähettää sen myös teille, jos haluatte käyttää sitä itse. Sitä on siitä muutamaa kohtaa, sillä se on mukava viesti. Lehdistötiedotteessa hän sanoo ensinnäkin, että hän haluaa onnitella tätä valiokuntaa siitä, että se on asettanut kuluttajien oikeudet työn keskiöön, sillä sisämarkkinat tuottavat etuja sekä yrityksille että kansalaisille. Tämä ei ole aina ollut helppo tehtävä, mutta yhteistyössä kuluttajapolitiikan suhteen EU on pystynyt tekemään hyvää lainsäädäntöä. Näin kuluttajille on saanut, saatu turvallisempia tuotteita, enemmän tietoja heidän oikeuksistaan sekä parempaa täytäntöönpanoa koko EU:ssa. Ja parempia sääntöjä muuttuvassa maailmassa. Nämä on mainittu esimerkiksi kuluttajapolitiikan, kuluttajapolitiikan täytäntöpanon kertomuksessa, tässä kertomuksessa siis, jonka juuri teille näytin. Tämä on hyvä muistutus siitä työstä, jota komissio, jäsenvaltiot ja parlamentti, erityisesti imco valiokunta ovat tehneet kuluttajien puolesta. Lisäksi pitää puuttua kiireelliseen ongelmiin monissa jäsenvaltioissa. Meidän arkipäivämme digitalisoituu ja meidän pitää varmistaa se, että ne jäsenvaltiot, joilla on heikompi kuluttajasuojakulttuuri, eh, että ne pääsevät mukaan kehitykseen. Halusin tämän siis vain teille kertoa ja lähetän eh, komission jäsen Mimichalle eh, kirjeen. Toivotan hänelle pikaista parannemista ja ehkä voimme välittää edelleen kysymykset, joita emme tänään pystyneet esittämään. Seuraavana esityslistalla on kahden kirjeen hyväksyminen. Niissä on kyse painopisteestä vuoden 2015 varanhoitovuoden talousarvio, talousarviossa. Annan puheenvuoron esittelijällemme tai valmistelijallemme Koreide Kampos. Hän voi esitellä nämä kirjeet. Jos joku haluaa kommentoida, meillä on sillekin aikaa ja sen jälkeen voimme hyväksyä kirjeet. Tarkistuksia ei ole, joten yksi äänestys kummastakin kirjasta, kirjasta. Korea de Campos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Teksti, jonka lähettämme tai lähetimme budjettivaliokuntaan, siinä esitetään meidän huolenaiheemme ja siinä mainitetaan, että yh, mainitaan, että yhtenäismarkkinat ovat kasvun avain ja avain siinä, että päästään talouskriisistä eteen. Siinä myöskin otetaan esille meidän prioriteettemme yhtenäismarkkinoiden yhteydessä ne asiat, joista puhuimme tämän kauden alussa – ja myöskin matkasovellus mobiililaitteille, sinun Eurooppasi matkasovellus. Ja siinä puhutaan siitä, että kaikki tieto, joka liittyvät kuluttajaoikeuksiin, pitäisi saada levitettyä rajan yli. Ja myöskin haluamme kiittää varjoesittelijöitämme ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet töitä tämän tekstin parissa. Tämä kirja on mukana teidän papereissamme. Voitte lukea sen läpi. Ja haluan kiittää teitä kaikesta yhteistyöstä. Kiitos kaikille kollegoille, erityisesti kaikille niille, jotka ovat tehneet muutosehdotuksia tähän kirjaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos, Antonio. Haluaisiko joku muu kommentoida No sitten voimme siirtyä äänestämään. Me teemme koneäänestyksenä tämän äänestyksen. Jos teille korttia on mukana, niin näyttäkää kädellä. Kaksi kirjettä pitää tässä nyt hyväksyä. Ensimmäisen kyse on IMKON painopisteistä puolesta. Avaamme äänestyksen siis. No niin, tämä on siis viimeinen äänestysvaliokunnassa. Ja kenellä ei ole korttia, Rova Vernio? Ah, teillä onkin korttinen, niin kyllä. Eli 18 puolesta, eikä tämän vastaan, eikä ollenkaan tyhjiä ääniä. Nyt sitten äänestämme pilottihanke- ja valmistelutoimien ehdotuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, ei ketään vastaan eikä tyhjiä ääniä. Tämän tuloksen välitämme budjettiesittelijälle vuoden 2015 kohdalla. Ja toivottavasti ehdotukset saadaan sitten mukaan lopulliseen budjettiehdotuksen. Herra Barnier vasta 10 yli 5 valiokuntaan, joten nyt kun on kello varttia yli neljä, joka on oman omassa maassani perinteinen teehetki, niin ehdottaisin nyt teetaukoa. Tulkaa tänne viiden maissa takaisin, jotta olemme paikalla, kun herra Barnier saapuu. Ja haluaisin muistuttaa vielä, että herra Barnierin esityksen kysymysten ja vastausten jälkeen meillä on kokteiltilaisuus salin ulkopuolella ilmeisesti tänne juuri saapuu vierailijaryhmä. Rova Weilerin vierailijaryhmä itse asiassa <laughs> saapuu nyt hieman huonoon aikaan. Voimme jutella ehkä vierailijaryhmän kanssa ulkopuolella. Do you want me to just welcome them briefly? Everybody is leaving. to talk to Okay. Barbara, did you want to just... Barbara, ehkä voisit selittää vierailijaryhmälle se, mikä tilanne on. Voit käyttää myös mikrofonia, jos haluat. Kiitos. Ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich meine... No, nyt pyytäisin, että vierailijaryhmäni laittaisi kuulokkeet päähän. Ehkä Malcolm voi kertoa työstäni, työstämme. Kyllä, jos, jos tuota, jos kaikki pistävät kuulokkeet päähän ja kanava on sitten yksi Saksalle. Tervetuloa Rova Weilerin ähm, vierailijaryhmälle tänne parlamenttiin. Hän on hyvin ahkera kollegamme. Meidän piti itse asiassa kuulla nyt Neven Mimicha, joka on kuluttaja-asioiden komission jäsen, mutta valitettavasti hän on sairastunut eikä pääse tänä iltapäivänä paikalle. Tästä syystä valitettavasti nyt jouduimme keskeyttämään brittityyliin tämän kokouksen, sillä nyt on vartin yli neljä T-tauko. Ja seuraava komission jäsen herra Barnia tulee vasta 10 yli 5. Valitettavasti siis kokous on nyt keskeytynyt. Jos teillä on kysymyksiä, niin voimme jutella salin ulkopuolella tai jos Rova Weiler haluaa esimerkiksi puhua, niin kiitos. Kiitos Malcolm, Malcolm Harbour on brittikonservatiivipuolueen edustaja, mutta poikkeuksellisen Eurooppa-myönteinen ja ennen kaikkea sisämarkkinoiden äh, puolesta puhuja. Ja tässä sisämarkkinavaliokunnassa häntä on viimeisenä viintenä vuotena tuettu aika hyvin. Kuulittekin jo tuossa, että komission jäsen tulee myöhemmin. Katsokaa tätä salia rauhassa. Tämä on nyt poikkeussali. Emme yleensä tapaa tässä salissa. Meillä on tässä rakennuksessa monia saleja. Öm, käytämme niitä kaikkia. Tässä, tämä sali on hieman erityinen, sillä tämä on ympyrän muotoinen. Öm, oikealla puolella, puolella niin istuvat liberaalit ja vihreät, eli ja kaikki on tavallaan, ö, kaikki ö, ovat istuvat täällä salissa yhdessä, tulkit ovat edelleen paikalla, he eivät pidäkään nyt tätä teetaukoa, jonka Malcolm tässä aloitti. Malcolmin vieressä istuu Panos Kreikasta, joka on valiokunnan sihteeri, ja hänen vieressään seisoo sosiaalistiryhmästä Mitro, Mitro Suomesta. Niin muuten kaikki kollegat ovatkin lähteneet pois kaikki lähtevät, lähtivät T-tauolle. Näin näette siis, miten tulkkaus täällä toimii. Yleensä meillä on jopa enemmänkin tulkkauskoppeja käytössä täällä, siis jos jäsenvaltiota on enemmän. Mm, tai en tiedä, onko tässä, tässä salissa lisäkoppeja we do have quite a number of, uh, uh... Niin, meillä on aika iso tulkkausjärjestely täällä. Meillä on myös Kroatian tulkkaus paikalla, sillä herra Mimichan olisi ehkä puhunut kreikkaa. Meidän siis pitäisi ehkä keskeyttää teetauon ajaksi, jotta tulkit pääsevät myös tauolle. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja paikalle jäämisestä. Mm, pyydän anteeksi vielä, että tämä on nyt hieman erityinen tilanne. Tämä on nyt viimeinen kokous valiokunnassa tällä kaudella, eli olemme saaneet lainsäädäntötyön päätöksen. Tulitte siis tavallaan erityisenä päivänä tänne. Tässä on ehkä vähän historian tuntua ilmassa. Joka tapauksessa voimme varmasti jatkaa keskustelua tuossa salin ulkopuolella.